Eilisen istunnon pöytäkirja on teille jo jaettu. Jos siihen ei ole huomioita, se katsotaan hyväksytyksi. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, toimitamme äänestykset. Aivan ensimmäisenä äänestämme rouva